We still have to this... Meidän täytyy vielä keskustella yhdestä kohdasta esityslistalla nimittäin EU-mietintö, Iran mietintö, EUn Iranin strategia. Siis pyydän, aloitetaanpa. The rapporteur is mist- Esittelijänämme herra Belder, tuolla, hän on siellä. Eli pitemmittä puheitta pyytäisin, että aloitatte alustuksen herra Veller, olkaa hyvää. Ja tack väl meneer de Kiitoksia puheenjohtaja. Odotamme hiukan. On helpompi puhua, kun on vähän rauhallisempaa. Tälle eh, stiltavas. Please, colleague. Pyydän kollegat, kollegat, pyydän. Pyydän. Kiitoksia kovasti hartelijk dank. Eh, Vielä kerran sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, aihe Iran on jo pitkään ollut Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin intressin kohteena. Viimeisenä eh, parlamentti on ottanut kantaa päätöslauselmassaan 10. päivä helmikuuta tänä vuonna Strasbourgissa hyväksytyssä päätöslauselmassaan siis. Tuossa Päätöslauselmassa on hyvä perusta työllemme ulkoasiainvaliokunnassa, kun laadimme mietinnön Euroopan unionin ja Iranin välisistä suhteista. Toisaalta taas näin puoli vuotta myöhemmin poliittinen maisema on hiukan toisenlainen. Esimerkiksi YKlla on uudet sanktiot ilmaistuna ja Iran jatkaa täysillä omaa ydinohjelmansa. Myös ihmisoikeustilanne ja sisäinen poliittinen maisema Iranissa on edelleen valitettava. Tässä päätöslauselmassaan Afetilla ei ole pelkästään mahdollisuus päivittää Iranin politiikkansa, vaan myös laajentaa ja syventää strategiansa ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa, jotta voimme tämän tehtävän yhdessä täyttää. Kuvittelisin, että tässä mietintöluonnoksessa voisi olla neljä eri osiota. Ensinnäkin sisäinen poliittinen tilanne, joka maassa vallitsee. Siinä käsiteltäisiin sellaisia asioita kuin opposition tila, edelleen hallinnon repressiivinen suhtautuminen omaa väestökohtaan kohtaan, demokratisointiprosessin puuttuminen maassa ja Irakin talouden tila ja sen aiheuttamat seuraukset sisäiselle vakaudelle. Toinen osasto voisi olla omistettu ihmisoikeustilanteelle maassa. En tarkoita pelkästään näitä huomattavia oppositiojohtajien ja mielenosoittajien pidätyksiä, vaan myös äh, vangittujen ja pidätettyjen kohtalua kohtelua vankiloissa. Myös lehdistövapaudesta, niin lehdistön kuin digitaalisen median vapaudesta voitaisiin puhua. Eräs seikka, joka mielestäni esittelijänä on tärkeä, koskee etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kohtelua Iranissa. Näihinkin haluan kiinnittää mietinnössäni huomiota. Kolmas osio käsittelee Iranin ulkoisia suhteita. Puuttuisin siinä sen suhteisiin Turkin, Irakin, Afganistanin, Pakistanin, Saudi-Arabian ja Persianlahden maiden kanssa. Iranin suhteet Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioihin, Yhdysvaltoihin ja Venäjään mainitaan myös. Viimeinen maa, jonka tässä haluan mainita, on Israel. Iran ei ei lopeta antisemitististä kieltään, jota se käyttää Israelia vastaan. Tämä tilanne on mielestäni melkoinen. On ehdottomasti kiinnitettävä tähän huomiota ja avoimesti julkistava, julistettava, ettei voida käyttää lausuntoja, joiden pohjalta halutaan maan häviävän maailmankartalta. Neljäs ja viimeinen kohta koskee ydinaseita ja sanktioita tästä ollaan hyvin jakautunutta mieltä. Se ei estä sitä, että mietinnössä on asiaan kiinnitettävä huomiota. Iran jatkaa edelleen ydinohjelmaansa horjumatta huomioimatta millään lailla kansainvälisen yhteisön protesteja. Valiokuntana meidän on pohdittava, minkälaisen kannanoton me haluamme antaa lausunnossamme ulkopolitiikan korkealle edustajalle. Lopuksi vielä kollegat, odotan mielenkiinnolla tehokasta yhteistyötä teidän kanssanne. Minä tiedän, että monet kollegat Afetista seuraavat Iranin tilannetta tarkoin ja minä toivon, että nämä muotoilut voidaan tehdä tiukoiksi ja kohdistaa ne nimenomaan Euroopan toimielimiin. Ainoastaan tällä tavoin voimme saada aikaan hyvän kannan, jonka neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon. Odotan mielenkiinnolla teidän panostanne tässä keskustelussa näin ensimmäisenä vaiheena. Kiitokset puheenjohtaja, kiitoksia kollegat. Um, we have, uh, Mrs. Kopa. Sitten Rova Kopa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on alustava keskustelu, mielipiteiden vaihto. Ja meidän pitää odottaa sitten, kunnes saamme tekstin eteemme ja tämä ja pohjalta voimme sitten muotoilla konkreettisia ehdotuksia. Irani on suuri huolenaihe, ei pelkästään EUlle, vaan koko kansainväliselle yhteisölle. Syy on se, että se on vieläkin potentiaalinen uhka. Viimeisin YK on päätös tehdä lisäsanktioita osoittaa sen, että kansainvälinen yhteisö ei hyväksy Teheranin ydinohjelmasuunnitelmia. Ja meidän pitää katsoa myöskin, että nämä sanktiot toimivat sitten. Tähän mennessä nämä sanktiot eivät ole tuoneet mitään tuloksia, ja meidän pitää miettiä sitä, kuinka voimme suojella myös tavallisia Iranin kansalaisia näiltä seuraamuksilta. Ehkä voisimme löytää jotain älykkäitä sanktioita, jotka koskisivat vain pelkästään niitä, jotka ovat tilanteesta vastuussa. On varmaan järkevää katsoa nyt kokonaiskuvaa. Meidän pitää keskustella Lähi-idän ydinasetilanteesta. Israeli, ovatko he allekirjoittaneet tämän ydinsulkusomuksen ja, ja myöskin uskotaan, että heillä saattaa olla ydinaseita hallussaan. Tämän asian suhteen on ponnisteltu 2010 toukokuussa viimeisessä ydinsulkusomuksen neuvottelukierroksella keskusteltiin näistä askelista eteenpäin, että pää, YK pääsihteeriö pyydettäisiin toimimaan kaikkien osapuolten kesken, niin tulotaisiin alueellinen konferenssi vuonna 2012, jotta näin voitaisiin ainakin katsoa näitä ydinaseita ja joukkotuhoaseita. Ja tästä myös EU pitäisi keskustella. Sitten toinen asia, jonka esittelijä mainitsi myös täällä, joka on hyvin vakava asia, on ihmisoikeusasia. Ihmisoikeudet Iranissa ja se koko tilanne on hyvin dramaattinen tällä hetkellä. Ja mietinkin tässä, että millä tavoin EU voisi löytää tapoja, jotta voisimme tukea kansalaisyhteiskuntaa siellä. Uskon, että hallitus on kyllä käsitellyt hyvin rajusti kansalaisyhteiskuntaa ja meidän pitäisi katsoa tätä asiaa. Ja jos me tukisimme tätä, niin tämä tukisimme ihmisoikeuksia. Lochbiller, huiz. Rova Lochbiller, joka on myös valtuuskunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender, und danke, Herr Belder, für... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä esityksistä, kuinka tehdä mietinnön. Voin pelkästään vain tukea tätä, sillä tämä perusrakenne on hyvä, mutta ehdottaisin, että kohdassa kolme, kun puhutaan ulkosuhteista ja Iranin suhteista tällä alueella, ja myöskin kun puhutaan sitten vaaroista ja mahdollisuuksista, että mietinnössä oltaisiin hyvin varovaisia tämän suhteen, ainakin Viime lainsäädäntökaudella, siis viime, vuonnella, viime vuonna, me emme ole vielä käsitelleet tätä asiaa kovinkaan syvällisesti. Meillä oli ihmisoikeus- ja ydinaseasia jo esillä, mutta tässä yhteydessä olisi tärkeää, että parlamentin muiden valtuuskuntien, mutta myöskin komission ja eri, eri think tank-laitosten kanssa voitaisiin miettiä sitä, minkälainen eurooppalainen Iran-politiikka olisi jotta se myös ottaisi huomioon alueen turvallisuustilanteen ja sitten Iranin ja Afganistanin tilanteen. Ja katsottaisiin päätöslauselmassa sitten, kuinka voitaisiin saavuttaa se tavoite, että lähi tulisi ydinaseeton alue. Kyllä tässä tarvitaan kovia ponnisteluja. Tässä kohdassa voisimme myöskin keskustella siitä, kuinka eurooppalaisen Iranin politiikan täytäntöönpanossa on tarpeen myös lähettää paikan päälle EUn oma valtuuskunta ja mikä on sen, puhuu sen puolesta ja mikä puhuu sen vastaista, vastaan. Ja sitten edellinen puhe puhui myöskin sanktiopolitiikasta. Olisi tärkeää arvioida sitä, kuinka tähän mennessä tehdyt sanktiot ovat vaikuttaneet. No, ne ovat tavallaan kohdistuneet tiettyihin ryhmiin, vaikka eliitti valittiin siellä johtoryhmiin, mutta myöskin muillekin ryhmille. Täällä saattaa olla suurille kansanväestön osille negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia. olisi hyvä myöskin käydä tästäkin poliittista keskustelua. Ihmisoikeuksista totesittekin juuri, että tämä osa on hyvin laaja, kuten päätöslauselmassakin on. Haluaisin vain painottaa sitä, että on myös tärkeää katsoa naisten liikkeen tilannetta siellä. Siellä on useampia aloitteita menossa. Ja meidän pitäisi nyt saada aikaan se, että tulee syrjinnän vastaista politiikkaa ja lainsäädäntöä. Kiitoksia, herra Preda. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, mitä nyt voidaan sanoa tästä ensimmäisestä Iran keskustelusta, niin haluaisin esitellä kansanpuolueen näkemyksiä sen pohjalta, mitä esittelijä on todennut. Ensinnäkin kiitokset alustuksestanne. Minä haluaisin todeta teille myös seuraavaa Euroopan unionin ja Iranin välinen suhde on kovin mutkikas. On kyse hallinnosta, joka jo parinkymmenen vuoden ajan on ollut noudattamatta omia velvoitteitaan, jotka liittyvät muun muassa ydinsulkusopimukseen, kun se kerran on jatkanut salaista ydinohjelmaansa. Ihmisoikeustilanne on heikentynyt sekin jatkuvasti tuossa maassa. Perusoikeudet, kansalaisoikeudet loistavat poissaolollaan Iranissa. Siksi muutama kysymys. Ensinnäkin ydinasiasta. Meidän ryhmällemme se on erittäin tärkeä osa mietintöä. Me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa Iranin. Me haluamme, että Iran noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan ja lopettaa kaikki toimet, jotka liittyvät ydinvoimaan. Sen täytyy huomioida myös kansainvälisen yhteisön näkökannat tässä kysymyksessä. Jos ei mennä hyvään suuntaan, on ilmeistä, että Iran näin joutuu kärsimään kansainvälisistä pakotteista. Tämä uusi päätöslauselma 1929 turvallisuusneuvostosta YKssa tai nämä lisäpakotteet, joita Euroopan unioni on asettanut. Meidän mielestämme, minun mielestäni on tarpeen harjoittaa painostusta Iranin suuntaan. Iran on nimittäin usein osoittanut, että se pystyy tehokkaalla tavalla kiertämään myös näitä pakotteita. Toisaalta, jotta olisimme lähestymistavassamme Iranin johdonmukaisia, meidän täytyy yhtä lailla jatkaa parlamentin lokakuisesta päätöslauselmasta. Siellä puhutaan demokratian kunnioittamisesta. Tässä yhteydessä täytyy muistaa, että siellä on muun muassa paha yhteisö Iranissa, joka edelleen on sorrokohteena – Iranin täytyy ylipäätään muuttaa kantaansa ja suhtautumistaan tähän yhteisöön. Totta kai siellä on myös kulttuurien yhteisö Iranista maanpaossa. Sekin kärsii pelottelusta ja Iranin toimista. Sitten Iranin alueellinen vaikutusvalta. Meidän ryhmässä on erittäin tärkeää käsitellä tätäkin aihetta. Iran jatkuvasti on sekaantunut ja puuttunut ja sisäisiin asioihin, muun muassa Irakissa se on tukenut terroristijärjestöjä. Se luo epävakautta koko alueella. Tässä näin lyhykäisesti joitakin kysymyksiä, jotka minä halusin ottaa teille esille. Kiitos huomiostanne. Rovan Muniz. Gracias. Kiitos, herra puheenjohtaja. Mielestäni on aika hyvä ja järkevä esitys, jonka esittelijä on nyt antanut mietinnölle. Totta kai ydin on yksi tärkeimmistä aiheista ja meidän ryhmämme tukee sitä kahden väylän näkemystapaa, siis pakotteet tiukasti noudattaen näitä vaatimuksia, että pankkootteita noudatetaan tiukasti. Siis samaan aikaan ojennetaan auttavaa kättä Iranille ja annetaan ehkä apuakin Iranin, Iran kysymyksessä. Siis ihmisoikeuksista puheen ollen totta kai meidän täytyy viitata tässä myös mietinnöstä ihmisoikeuksiin. Varsinkin olen sitä mieltä se, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta käyttää esimerkiksi viestintäteknologiaa tai jos ajatellaan opposition rauhanomaista toimintaa. Varsinkin tämä koskee moniarvoista toimintaa oppositiossa. Meidän täytyy miettiä myös uskonnollisia tai poliittisia ryhmiä, vihreä liikennintä myös oikeastaan osoittaa, miten paljon siellä on moniarvoista toimintaa opposition parissa Iranissa – se pitäisi näkyä myös mietinnössä. Sitten vielä Iranin alueellinen rooli. Todellakin se on tärkeä, se on alueellinenkin valta. Sillä on strateginen arvonsa, sillä on myös ratkaiseva vaikutusvaltaa ympäristöönsä, mutta en ole ihan varma, että meitä pitäisi sen enempää keskittyä Iranin antisemitismiin tai vihamielisyyksiin – Israelin suuntaan, niin, tai mennä sen pidemmälle, kun ajatella, mikä on Iranin todellinen suhde arabimaihin laajemminkin. Tai ylipäätään sosiologisesti eh, islamilaisiin maihin, kuten Turkki, vaikka poliittisesti ne ovatkin maallistuneita. Ja totta kai täytyy ehkä jättää enemmän sivuun antisemitismi Iranissa ja ajatella ylipäätään Iranin roolia laajemmissa puitteissa tuolla alueella. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Rova Shak. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Paljon on jo sanottu, mutta halusin hiukan vielä puuttua näihin sanktioihin, jotka nyt ovat esityslistalla korkealla ja siihen rooliin, joka Euroopalla voi olla, kun huolehditaan siitä, ettei tästä tule nollasumma peli ihmisoikeuksien osalta, ettei ihmisoikeuksia unohdeta. Tämä ei ole pelkästään meidän velvollisuutemme, koska meillä on yhteiset arvot Euroopan unionina. On myös hyvin mahdollista, että kun pyrimme parempiin ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin, sillä on paljon enemmän vaikutusta siihen, mihin suuntaan Iran ylipäätään kehittyy. On myös mietittävä kaupan roolia, ei pelkästään noiden sanktioiden muiden seuraamusten osalta, vaan myös kokonaisuutena, etuna, joka koskee myös Irania, ja meidän on tarkasteltava hyvin kriittisesti joidenkin tiettyjen tuotteiden eh, vientiä ja minkälainen vaikutus sanktioilla voi olla. Nyt voidaan esimerkiksi jo havaita, että kovan linjan ajajat, eli todella konservatiiviset ja voimakkaat liikkeet, kuten eh, vallankumous, kaarti ovat puuttuneet asiaan voimakkaasti, joten on mietittävä, voidaanko yhdistyneiden kansakuntien Yhdysvaltojen EUn puolelta miettiä jonkinlaisia sanktioita vai ei. On myös ollut paljon puhe teknologiaviennistä niin, että tämä repressiivinen hallitus käyttää teknologiaa väärin jäljittää ihmisiä. Tavallaan teknologia voi siis olla uhka, toisaalta se on myös mahdollisuus siihen, miten Iranissa voidaan toimia. On tärkeää voida päästä internettiin, voida kommunikoida, saada ylipäätään tietoja muualta maailmasta, joten haluaisin tarkastella sitä, miten media ja varsinkin uusi media voi olla mahdollisuus tehdä Iranista avoimemman, yhdistää ihmisiä muuhun maailmaan. Ja EUn yhteydessä on tehty joitakin tätä koskevia aloitteita, esimerkiksi tiedon lähettämisestä Euroopasta. Lopuksi vielä mielestäni on tärkeää tarkastella myös sitä, miten me voimme täyttää velvollisuutemme ihmisoikeuksien alalla ja myös mietinnön ajoitus on tärkeä, kun ajatellaan niitä päätöksiä, joita kansainvälisessä yhteistyössä on jo tehty. On pohdittava, miten tehdään yhteistyötä sellaisten kumppanien kuin Turkki kanssa. Nämä ovat hyvin tärkeitä EUn kannalta, erittäin tärkeitä myös Iranin kannalta. Meidän on voitava rakentavalla tavalla tehdä yhteistyötä. Ja meidän on hyvin tarkasteltava myös sitä, mikä EUn varsinainen vastuualue on. Haluaisin erityisesti viitata ohjelmaan, joka on syntynyt Tsekin puheenjohtajakaudella Shelter Cities. Se antaa mahdollisuuden ihmisoikeusasian ajajille ja aktivisteille ja oppositiopoliitikoille mahdollisuuden hakea suojaa Euroopasta. Mielestäni tämä on erittäin merkittävä, varsinkin kun Yhdysvallat nyt ottaa heitä erittäin vähän vastaan, jos ajatellaan mahdollista sanktiopolitiikkaa ja juuri ihmisoikeusaktivistien ja oppositiopoliitikkojen kohtelua. Meidän on mietittävä, mitä mahdollisuuksia meillä EU-maina on. Nämä ovat niitä seikkoja, joita ajattelisin ja odotan mielenkiinnolla rakentavaa yhteistyötä, kuten meillä on aikaisemminkin ollut eh, eri ryhmien välillä tässä työryhmässä. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Lösing. Äh, Minä ajattelin näistä ihmisoikeus kysymyksistä, että se kiinnostaa Iranin demokratisointi, ja hänen pitää tehdä myöskin kaikkeensa sen eteen, että kansainvälinen tilanne hieman paranee. Tämä kansainvälisen tilanteen jännittyminen taas sitten toisaalta haittaa tämän kansallisen tilanteen, siis ihmisoikeustilanteen kehittämistä. Tämä tilanne, jossa Irani on tavallaan eristetty kansainvälisestä yhteiskunnasta johtanut kyllä umpikujaan. Jos tässä tehdään uusia tai jopa vielä, vielä sitten vielä kansainvälisen lainsäädännön vastaisia toimenpiteitä, niin tämä kyllä haittaa kaikkien etuja, todellakin kaikkien. Kysymys onkin sitten, että mitä etuja ja mitä mahdollisuuksia on sitten molemmilla osapuolella, jotta voidaan luottaa, luottaa löytää realistisia neuvottelutavoitteita ja painaa niitä täytäntöön. 2009 72 prosenttia irlannilaisista toki että he eivät halua mitään ydinaseita, jos taas muiden jäsenvaltioiden ydintuki annetaan tavallaan korvauksena tästä kansainvälisestä valvonnasta. Ja tätä perspektiiviä pitäisi käyttää hyväkseen tulevaisuudessa ponnistelu ydinaseiden suuntaan, se on historiassa aina ollut tavallaan jonkun uhkan takia tai uh-, uhkan näkemisen takia. Tämän takia meidän pitää löytää sellainen näkökulma, että USA voi antaa varmoja takuita Iranille, etteivät hyökkää sinne, ja sitten pitää katsoa myöskin sitä, mikä rooli EUlla on tässä yhtälössä. Täällä puhuttiin aina Iranin uhkaskenaarioista. Myös näissä uhkaskenaarioissa on kyllä hyvin erilaisia arviointeja tästä. Tämä nyt ei liity mitenkään siihen, onko kyseessä vasemmisto- tai oikeistopolitiikka, vaan tässä pitää katsoa myöskin CIAn arviointia, että myöskin tämä uhkan laajuus on hyvin eri tavalla arvioitu. Dennis Blair on todennut täällä USAssa, vuonna 2010. Olemme edelleenkin sitä mieltä, että Irani pitää tätä optiota avoinna, emmekä tiedä vielä mihin suuntaan he ovat edetä. Hän toteaa, että mä olen edelleenkin sitä mieltä, että kulu- ja hyötyanalyysi tulee sitten sen päättämään, mihin suuntaan Irani lähtee kehittymään. Bill Clintonin piiristä Harvard-professori Joseph Knight totesi, että meidän pitää ottaa tavoitteeksi se, että vakuutamme, että Teheran lähtee Japanin työlle. Japanilla on ydinenergiaa, he voisivat rakentaa ydinpommin, mutta he ovat päättäneet olla tekemättä näin. Minusta on tärkeää, että tämä optio ja tämä mahdollisuus on meidän eurooppalaisessa Iran strategiassa mukana ja että tämä mahdollisuus jätetään auki. Mr. Madlener, please. Dank u wel, eh, voorzitter. Ja, eh, allemaal mooi. Niin, puheenjohtaja, kauniita sanoja. Olemme tietysti kaikki samaa mieltä siitä, mikäpä olisi hienompaa kuin se, että Iranissa voitaisiin rauhanomaisesti elää yhdessä, mutta minä vähän suhtaudun epäilen Iraniin ja tähän hallintoon. Tämän barbaarimainen islamistinen terroristihallinto, rikos, eh, rikoksia tekevä sellainen, se hirttää poliittisia vastustajiaan Ahmedinejadin kädet ovat veressä ja minusta on ehdottoman mahdotonta hyväksyä, että tällainen terrorihallinto saa edelleen jatkua ja että tällaisilla löysillä teksteillä, joissa puhutaan sovinnollisuudesta, ei saavuteta mitään aikaiseksi. Tarvitaan tiukkoja sanoja, jotka esittelijä mainitsi, tiukkoja muotoiluja, kiitokset siitä, mutta myös tiukkoja valintoja. En puutu tähän liittolaisten rooliimme, koska Turkilla on hyvin erikoinen Iran politiikka, joka vie pohjan pois EUn politiikalta. Turkki vie pohjan meidän politiikaltamme, jolla pyritään eristämään Iran. Ahmedinejadia on kutsuttu suureksi ystäväksi. Me emme saa hyväksyä sitä, kun neuvottelemme Turkin kanssa. Tätä ei voida hyväksyä otetaan Ahmadinejadin ydinponnistukset ikään kuin hyväksyttävinä, ei pidä Turkin auttaa häntä saamaan enemmän teknologiaa tai uraania Iraniin. Turkin on autettava EUta oltava meidän puolellamme, jotta Iran saadaan eristettyä. Ei voida hyväksyä sitä, mitä Turkki tekee, ja se on sanottava selvästi. Myös meidän kumppaniemme, kauppakumppanimme Kiinan esimerkiksi. Miksi Kiina on aina poikkiteloin, kun on kyse Iranin vastaisista sanktioista? Me emme saa hyväksyä sitä, koska meillä on vahva vahvat suhteet Kiinaan. Meidän on puhuttava näistä, jotta sitä kautta saadaan tämä barbaarihallinto vihdoinkin eristettyä On annettava tukea oppositiolle, median rooli mainittiinkin jo. Euroopassa on myös paljon pakolaisia, joilla on paljon yhteyksiä. Sitäkin kautta voitaisiin mielestäni järkevästi toimia. Lisätukea tälle. Sitten tietysti puhutaan Ashtonista ja EU-politiikasta, mutta se, mitä Ashton nyt tekee, on ihan kauhea. Hän ei tee oikeastaan yhtään mitään. Hän vain puhuu tällaisten johtajien kanssa. Ei siinä ole mitään järkeä, se on ajan Ei enempää sellaista. Sitten Israel. Onneksi sille on selkeä maininta tässä lausunnossa. Sitä tuemme sydämestämme ehdottomasti. Ajatellen tuota kielenkäyttöä Iranista Israelia kohtaan, se on tuomittava mitä tiukimmin. Ja sitten ennaltaehkäisevä isku, sitä on ehdottomasti tuettava. Eli ennaltaehkäisevä isku ydinlaitoksiin, jos ei Ahmadinejad edelleenkään kuuntele Israelille, voidaan sanoa, että se on mahdollista. Meidän on otettava huomioon, jos se on tarpeen, niin se on tarpeen. Tämä hullu Ahmadinejad. Ei saa päästä saamaan ydinaseita käsinsä. Eli ei mitään tällaista lieventävää politiikkaa, mieluimmin Ahmedinejadin pidättäminen kuin että hänen kanssaan keskustellaan. Pyytäisin esittelijää kulkemaan tätä tietä. Kiitoksia. Thank you very much. Now, uh... Kiitoksia. Kovasti sitten Rova Gomes. There are indeed lots of regimes we don't like. No paljon hallintoja, joista emme tykkää, ihmisiä, joista ei tykätä, mutta niitä kanssa on vaan elettävä. Jollain tavalla se on keksittävä, että voidaan välttää kaikkein kauhimmat seuraukset heidän olemassaolonsa vuoksi. En tietenkään hyväksy millään muotoa teesejä, jotka peräkuuluttavat ennaltaiskeväiskoa Iran. Enpä usko, että se toimisi. Enpä usko, että se olisi viisastakaan. Seuraukset olisivat kammottavat koko ihmiskunnalle, ennen kaikkea alueelle ja Israelillekin ensisijassa. Minä itse asiassa uskon, että USAlla on tässä keskeinen osa. Meilläkin toki, mutta USAlla vielä enemmän. Ja nyt USA on se valta, jolla on mahdollisuus estää myös ennaltaehkäisevät iskut, ja tiedämme, että Israelissa on tämän suuntaisia ääniä paljon. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla tekemisissä Iranin kanssa, mutta totta kai vaatiakin jotain Iranilta. Vaatia Iranilta, että se ei edistä ydinaseiden leviämistä – ja minä en toki usko, että Iran etsi ohjelmaa. Minä en usko sitä nimittäin muutoin. Iranilla ei olisi mitään peiteltävää IAELta. Mutta sen sijaan haluaisin sanoa, että vaikka uskoisikin siihen, niin pitäisi sanoa Iranille, että se on levittämässä ei pelkästään rajan yli, koska jos siitä tulee ydinvoima sotilastarkoituksessa, niin se kannustaisi muita alueen valtoja samaan suuntaan, varsinkin arabivaltoja, jotka Iranin kanssa kilpailevat alueella, että nekin hankkisivat ydinaseen. Se olisi valtava vaara koko ihmiskunnalle. Vaikkakin ajattelisikin, että siitä pohjalta, että Iran ei halua ydin asetta, ei ydinvoimaa sotilaallisen tarkoitusperin, mutta jo käytetymällä näin, niin se on toimimassa vastuuttomalla tavalla ja se uhkaa ei alue, vaan koko ihmiskunnan turvallisuutta. Minäkin uskon, että EUn kannan täytyy olla hyvin johdonmukainen. Kansainvälisen ja kansainvälinen yhteys on usein epäonnistunut toiminnassaan ja vuoropuhelussa Iranin kanssa tai sen asennoitumisessa, koska se on ollut niin epäjohdonmukaista. Muistamme kaikki ajat, jolloin USA ja Bush hallitus ei edes halunnut istua samaan pöytään Iranin kanssa. Nyt Obaman kanssa tilanne on muuttunut. Obaman viesti on tyystin erilainen. Minä uskon, että meidän täytyy olla tässä hyvin johdonmukaisia pakotteiden ylläpidon kanssa, YK on turvallisuusneuvoston kesäkuisen päätöksen nojalla sanoisinkin, että pakotteet eivät sulje pois vuoropuheluakaan Iranin kanssa, mutta se pitäisi laatia huolellisesti. Kun Iranin ministeri käy EUn pääkaupungeissa käymässä keskustelien oikein, en usko, että sitä paljon hyötyä siitäkään on, ellei sitten voitaisiin ajatella, mikä psykologinen poliittinen vaikutus on Iranin eristäytymisellä, kuten pakotteilla on tavoiteltukin. Minäkin uskon, että EUn kannalta on ratkaisevaa, ja siksi mietintö onkin niin tärkeää. On ratkaisevaa EUn kannalta, että ei anneta sellaista vaikutelmaa kaikille iranilaisillekaan tai kansalle Iranissa, se taistelee vapaudestaan, demokratian puolesta, perusoikeuksiensa ja vapautuksen puolesta niin, että tässä ollaan myymässä kansa, joka ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta taistelee, kunhan vaan saadaan jonkinlainen diili ydinasiassa. Nämä molemmat linjat ovat tärkeitä, toista ei saa toisen vuoksi. Niiden pitäisi edetä rinnakkain. Ja EUn pitäisi tässä olla Iranin kanssa tekemisissä. Koordinoin tätä USA kanssa, siksi minä uskonkin, kun kuul, olen kuullut ihmisoikeuspuolusta Iranista. He oli hiljattain kuulemisessakin, jonka ryhmän järjesti. Niin toivoisin, että kiinnitetään huomiota näitä mahdollisuuksia. Näin, että että Iranin kansalla olisi tarjolla vapaita viestimiä. Me tiedämme, että autoritääristen diktatuurien yksi keino on estää tiedonvälitys ihmisille. Tiedämme, että on nyt puhe hyvin koulutetusta, kehittyneestä yhteiskunnasta. Yleinen mielipide pystyy käyttämään uutta tekniikkaa, uusia viestimiä, mutta Yhtä lailla se on uhrina eri tekniikoissa, estämisessä ja niin edelleen. Ehkä tämä olisi yksi keino estää ja ke- löytää keinoja Iranin kansalaisyhteiskunnalle toimia. Ettei vapaan tiedonvirran virran tulisi esteitä. Kiitoksia kovasti. Herra Belder päättää keskustelun. Kiitoksia. Puheenjohtaja, olen kuunnellut tarkoin. Sanon ensinnäkin sydämelliset kiitokset näistä puheenvuoroista. Otan näistä opikseni ja loman aikana en pelkästään tutki asiaa, vaan myös kirjoitan, joten toivon, että lomatauon jälkeen syyskuussa voimme saada jo tekstin aikaiseksi. Saanen kuitenkin ehkä todeta, että nämä neljä aluetta, osastoa, jotka minä mainitsin, eli sisäinen poliittinen tilanne, ihmisoikeudet, alueelliset ulkoiset suhteet ja ydin asiat ovat sellaisia, joista kaikki jäsenet totesivat, että ne ovat ne neljä ydinaluetta, joita meidän on huolella käsiteltävä, joista meidän on saatava aikaiseksi kanta, jonka sitten ulkoasiainvaliokuntana Euroopan parlamenttina muotoilemme viime kädessä Euroopan unionille, neuvostolle ja niin edelleen, että tämän kaiken tulisi tulla meidän lausuntonamme esille ja yksityiskohtaisemmin otetaan huomioon tuo arvoisa espanjalainen kollega, joka mainitsi sen, ettei keskitytä näihin uskonnollisiin seikkoihin. Kysehän on siitä, mitkä faktat, mitkä sisäiset tai ulkoiset Iranin hallinnon tekijät mahdollista, ovat, ovat sen tiellä, että saadaan aikaan hyvä suhde EUn ja Iranin välillä. Nämä ovat siis sisäisesti ja ulkoisesti vaikuttavia voimia. Minä puhuin siitä, että on esimerkiksi etniset ja uskollolliset vähemmistöt. Puhuin tässä nimenomaan monikosta. Ja Rova Gomez puhui yhteiskunnasta, jossa ihmiset voivat hengittää vapaasti. Se oli minusta hyvä. Minä olen täysin samaa mieltä kollegojen kanssa, jotka puhuivat myös lehdistön vapaudesta sekä painetun sanan että digimedian. Lyhyesti puheenjohtaja, olen kuullut paljon sellaista, joka mielestäni oli hyödyksi Lisäksi otan ne huomioon omassa lähestymistavassani ja kollegat voivat olla varmoja siitä, että laadin asiapitoisen mietinnön, jossa asiat mainitaan oikeilla nimillään ja jossa tarkastellaan myös monipuolisesti asioita. Pohditaan myös sanktiopolitiikkaa, kuinka se on tähän asti toiminut, voisiko se olla parempi. Ja lisäksi pitää painottaa sitä, että tämän mietinnön ajoituksen kannalta oli äh, tärkeää käydä nyt jo ensimmäinen mielipiteen vaihto, koska jos olen saanut oikeat tiedot, neuvosto päättää vielä 16. päivä heinäkuuta siitä, minkälaisia nämä YK uudet sanktiot, voitaisiinko niiden lisäksi saada vielä eurooppalaisia sanktioita. Ja sitten nähdään, mihin suuntaan tämä menee. Voimme ottaa senkin vielä huomioon, kun mietintö tulee syyskuussa käsiteltäväksi. Eli kaiken kaikkiaan sydämelliset kiitokset. Tiesin, että kiinnostusta parlamentissa riittää tälle asialle. Se kävi myös hyvin ilmi ja se vahvistaa myös minua näinä seuraavina vai näissä seuraavissa vaiheissa, joita keskustelussa on odotettavissa. Odotan mielenkiinnolla kesää. Toivon teille kaikille luonnollisesti myös erittäin hyvää lomaa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Yksi unohtui kertoa, että tähän 20 minuuttia tähän meni. Jokainen nimittäin saa täällä puhua 20 minuuttia, mutta minä toivotan nyt kuitenkin hyvää lomaa teille kaikille. Kiitos tulkeille. Haluaisin kiittää ja onnitella espanjalaisia ja alankomaalaisia loistavasta showsta, jonka meille tarjosivat te voiton vuoksi, ja koska te myös olitte mukana showssa, toivotan kivaa lomaa kaikille. Thank you. Thank you. Well, I think we have to vote for you as the next chairman. You've been doing it so much and so well. How do we change me from here?